Il Presidente. Buongiorno a tutti. Hyvää huomenta kaikille, myöskin hyvää huomenta neuvoston edustajalle, komissaarille ja kaikille Euroopan parlamentin jäsenille, arvoisille ja kollegoille. Me käynnistämme keskustelun, istunto avataan ja ensimmäinen kohta päivän